Aiheena on Euroopan avaruusstrategia. Hänellekin neljä minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää komissioita uudesta ehdotuksesta Euroopan avaruusstrategiaksi. Varjoesittäjät toisin kiittää veneramaisesta yhteistyöstä tämän vuoden aikana. Kyse ei ole mistään hepposista aiheesta. Avaruus pitää sisällä valtavasti potentiaalia, tätä täytyy mielekkäällä tavalla käyttää hyväksi. Avaruus ei ole kuinkaan kaukana, vaan se kosketti joka päiväistä elämäämme. Ajankohtainen esimerkki, mikäli kaikki eivät tiedä, tiedot ovat olleet erittäin tärkeitä Kalifornian ja Yhdysvaltain hurrikaanin yhteydessä sen tarjoamme tieteen avulla pystyt auttamaan ihmisiä paremmin. Kyse myöskin ilmastonmuutoksesta, hiilidioksidipäästöjen valvonnasta, takametanipäästöjen valvonnasta, maataloudesta, kalastuksesta, suurista rakennushankkeista, esimerkiksi saadaan tietoa ja myöskin Tanskan ja Ruotsin välistä sillasta. Eurooppalaisten satelliittien avulla on voitu tukea hankkeita ja se varmistaa, että sillä on kaksi eri päätä joskin vaiheessa kohtaa toisensa. Nykyisiä liikennejärjestelmiä tuetaan myöskin satelliittien kavulla navigointijärjestelmän osalta olemme vielä riippuvaisia Yhdysvalloista, mutta kun on kyse eri yhteyksistä ja kaukaisista alueista ja internetistä, Toistaiseksi on pystytty pakollisessa kriisiäkin hoitamaan satelliittitietojen avulla. Kaikkea tämä voidaan paremmin hoitaa avaruuspolitiikan tukemisen avulla. Tätä varten tarvitsemme mielekästä järkevää strategiaa. Täytyy pohtia, mitä aloita varten, mitä ja miten paljon investoidaan. Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja meillä on laatinut mietintömme parlamentissa. Siitä on keskusteltu ja on hieman täsmennetty vielä komission ehdotusta, hieman laajennettu sitä myös. Me tarvitsemme Euroopan unionissa laajaa tietojen vaihtoa, kun on kyse avaruudesta. Meidän täytyy soveltaa myöskin tietoyhteiskunnassa ja taloudessa. Tiedottamisen täytyy parantua lisäksi täytyy koulutusta lisätä, koska hyvin paljon on vielä tietämättömyyttä siitä, miten paljon potentiaalia avaruuspolitiikka, avaruushankkeet tarjoavat Euroopalle. Tätä vielä riittävästi tunneta. Niin mitä olemassa olevien hankkeisiin tulee, niitä täytyy jatkaa, laajentaa. Lisäksi täytyy varmistaa, että Galileo, Ignosia, Copernicus otetaan parempaan käyttöön niin, että ei pelkästään yhteiskunnallisella alueella, vaan myöskin taloudessa. Taloudellisesti voidaan käyttää hyödyksi niiden tarjoamaa tietoa, mitä maankäyttöön, ilmailuun, vesistöihin, niidenkin osalta saadaan avaruuspolitiikkaa kautta lisää tietoa. Samalla voidaan kehittää uusia sovelluksia. PK-yritykset ja starttiyritykset saavat myöskin paljon mahdollisuuksia käyttää avaruuspolitiikan tarjoamaa tietoa hyväkseen. PK-yritykset ovat erityisesti tukea tässä suhteessa, mikä tarpeellista on. Täytyy ryhtyä tässä suhteessa myöskin lainsäädäntöä. Eri alueellisten yhteisöjen ja muidenkin täytyy päästä vahvemmin mukaan ja saada tukea, jotta nekin voivat hyötyä EUn avaruuspolitiikasta, esimerkiksi kaupunkien kehitys ja liikennesuunnittelu tai kasvatuksen suoja. Näitä voidaan, näissäkin voidaan hyödyntää avaruuspolitiikkaa. Euroopan investointipankki voi antaa tukea, mutta myöskin rakennerahastolla voi olla suurempi rooli kuin tänä päivänä. Näitä tehtäviä kun toteutetaan, täytyy aina varmistaa, että maailmanlaajuisesti ollaan kilpailukykyisiä ja toimitaan markkinoilla reilulla oikeudenmukaisella tavalla. Tämä edellyttää sitä, että ohjelmilla on riittävästi rahoitusta, pitää paremmin kilpailusta. Tulevaisuuden mitä Euroopan talousarvio- ja varuspolitiikkaa varten. Sitä ei saa leikata päinvastoin. Satelliitit ovat tietyn ikäisiä vain ja voidaan käyttää tietyn aikaa vain. Ja siksi investointeja tarvitaan, koska Yhdysvaltain investoinnit paljon suurempia kuin meillä. Tehokas pragmaattinen yhteistyö EUn, ESAn ja jäsenvaltioiden välillä täytyy varmistaa. Ja tehokkaasti täytyy käyttää hyväksi eurooppalaisia ohjelmia, esimerkiksi tutkimusohjelmaa ja horisontti 2020-ohjelmaa. Avaruusohjelmat ovat siviiliohjelmia, mutta järkevää, mielekästä synergiaa voidaan luoda myöskin puolustuspuolen kanssa ja myöskin terrorismin kanssa. Turvallisuus on tietystikin erittäin tärkeä asia. Suuret ja pienet satelliitit ovat alttiita kyberhyökkäyksille. Asetemäärä määrä kasvaa, kyberhyökkäykset saattaa kasvaa. Rauhanomainen avaruuden että tarvitaan tehokasta eurooppalaista ja kansainvälistä yhteensovittamista yhteistyötä komission neuvosto ja ulkosuhdehallinto ja ESA. Toivon mukaan tehty yhteistyö on erittäin tärkeä. Parlamentti tulee olemaan tässä mukana ja toivon komissiota konkreettista toimintasuunnitelmaa, jotta eri osatekijät saadaan hiottua loppuun ja yhdistettyä, jotta saadaan myöskin kunnollinen strategia kunnollista viedottamista. Sitten menetelmän puheenjohtaja edustaja Polchak paní předsedající eh, kiitos rouva puhemies puheenvuorosta. Pidän hyvänä komission ehdotusta, joka liittyy avaruusstrategiaan. Täytyy sanoa, että asioita käsittävä virasto toimii Prahassa. Teknologioita nyt käytämme on kotoisin avaruudesta ja noita teknologioita käytämme arjessamme, joka päivässä elämässämme käytämme näitä tekniikoita, kuten edustaja Grail sanoi. Sitten startup-kysymys ja pk-yritykset ovat hyvin tärkeitä. On olennaista, että tällaiset toimijat käyttävät näitä uusia teknologioita. On erittäin hienoa, että edustaja Kreel tunnusti alueiden, kaupunkien ja kuntien roolin siinä, mitä tulee uusien avaruusteknologian käyttöön. Tämä on hyvin innovatiivista. Kiitoksia kovasti. Edustaja Caputo. Presidente. La relazione che approveremo domani contribuisce all'elaborazione. Kiitos puhemies. Euroopan avaruusstrategian hyväksyntä on aivan keskeistä ja usein suuri yleisö ei huomaa sitä. Tietenkin se tulee kustannuksien myötä, mutta palveluilla ja resursseilla on paljon vaikutusta moniin, eli aloihin, liikenne, terveys, digitaalinen, äh, digitaaliset markkinat ja niin edespäin. Monivuotisen rahoituskehyksen äh, myötä on kiinnitettävä huomiota enemmän tähän politiikkaan ja meidän pitää varmistaa jatkuvuutta ja Galileon ja Kopernikuksen jatkuvuutta, erityisesti, että voidaan luoda myönteinen investointiilmapiiri näille ohjelmille, on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka herkkä avaruusinfrastruktuuri on esimerkiksi kyberhyökkäyksille ja että voidaan käyttää eh, hyvää teknologiaa näillä sektoreilla. Edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Avaruusta ei voi käsitellä pelkästään yksityisten investoijien markkina-alueella. Tämmöisiä siis vastuuntuntononta arvota koskevat päätökset vaikuttavat maiden turvallisuuteen, mutta täällä on myöskin seuraamusta luonnon kannalta. Ei avaruusta saa tulla mikään markkina-alue, niin kuin kaikki muut markkina-alueet avaruuspolitiikalla on hyvin paljon lisäarvoa. Esimerkiksi liikenteen ja muiden sen suhteen Euroopan unioni ei pitäisi käsitellä Eurooppaa samalla tavalla kuin se käsittelee muita yhteisen toiminnan alueita. Esimerkiksi avaruuspolitiikka tarkoittaa sitä, että tarvitaan tutkimusta ja ihmisiä resursseja tarvitaan. Euroopan unioni pitäisi tehdä yhteistyötä avaruudessa, ei pelkästään Yhdysvaltain ja Japanin kanssa, mutta myöskin muiden avaruusmaiden, kuten Kiinan, Intian ja Venäjän kanssa, jotta saadaan vielä parempia tuloksia aikaan, kun on kyse avaruusteknologiasta, korkeasta teknologiasta. Tämän kaiken pitäisi olla ihmiskuntaa hyödyttävää työtä. Merci, madame president. Jos... Kiitos puhemies. Godine Ujedini EU solmi kansainvälisen sopimuksen avaruusasioista. Paljon on muuttunut sillä välin. Teknologia on kehittynyt ja kaikki, joka on mietinnössä, saa täyden tukemme, erityisesti ohjelmat kuten Galileo ja Kopernikus. Ja tietysti puhun sen puolesta, että varataan resursseja tätä varten, sillä satelliittivalvonta auttaa arkeamme planeetallamme, mutta olisi mennä askeleen pidemmälle. Voisi varoittaa siitä, että on sanottu, että yksityissektori rohkaistuisi tästä liikaa ja saisi yksinomaiset oikeudet kuun tietystä osista. Kiinallakin omat kunnanhimonsa, jotka liittyvät kuuhun. Sen vuoksi sitten kysymyksen komissiolle, joka ikinä saanut vastausta, miten tulemme suojelemaan EUn etu- ja Q-asioissa. Edustaja Epitideos. Epitideos. Kiitos puhemies. Avaruus ei ole enää suuri tuntematon alue, joka luo pelkoja ihmisten mielissä – sitä on lähestytty, sitä on tutkittu, siihen on käytetty resursseja ja se tuottaa hyötyjä myös ihmiskunnalle. Avaruus vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme, saavutamme teknologisia edistysaskeleita, satelliittien avulla voimme saada tietoa asioista, jos näitä teknologioita käytetään kunnolla, niin niiden avulla voidaan luoda työpaikkoja myös. Mutta se vaikuttaa politiikan tekoon ja siksi pitäisi tarkasti strategisesti suunnitella sitä, miten avaruutta Euroopan unionin taholta yhteistyössä muiden maiden kanssa käytetään niin, että voidaan kehittää teknologioita, jotta voidaan hyödyntää avaruutta ja jotta voidaan avaruuden ja planeettamme välillä tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Tämä päättyy miettimään puhujalista. Viimeisenä komission jäsen Arias Kanjette. Puhemies, arvon jäsen, että ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Greiliä hänen erilaisesta mietinnöstään ja hänen komission osoittamastaan tuosta. Komissio antoi ensimmäisen kokonaisvaltaisen kattavan tutkimuksen avaruuspolitiikasta hiljan ja totesi, että avaruus on komissio erittäin tärkeä. Komissio ilmaisi selkeän kunnianhimonsa tehdä Euroopasta toimi, johtavat toimia Euroopassa. Tämä korkea kunnianhimon taso menee vielä pidemmälle jossakin kohtaa teidän mietintönne. Te esitette lukuisia konkreettisia strategisia ehdotuksia, jotka liittyvät neljään prioriteettiin tässä ohjelmassa. tätä täytyisi maksimoida talouden kannalta ja yhteiskunnan kannalta ja Euroopan markkinoiden kannalta avaruuden tuoma hyöty. Se täytyy lisätä eurooppalaista kilpailukykyä eurooppalaispolitiikassa ja täytyy varmistaa eurooppalainen autonominen pääsy Eurooppaan ja lisätä Euroopan vaikutusvaltaa avaruuspolitiikassa maailmanlaajuisesti. Täytäntöpano on jo aloitettu ja tuloksia on syntynyt. Kaikki avaruusohjelmamme ovat nyt tällä hetkellä toiminnassa hiljaisin hiljattain laukaistu Copernicus jupiter satelliitti on auttanut Italian maanjäristyksen uhrien etsinnässä ja auttamisessa, samaten Yhdysvaltain hurrikaanien yhteydessä. Se on hyödyttää markkinoiden, markkinoiden, markkinoiden innokkuus käyttää hyväksi tätä tietoa on ollut erittäin hyvä. Galileo signaalin avulla on saatu hyvin paljon hyvää jo aikaan ja se on kiinnittänyt hyvin paljon huomiota. 420 Yli 420 hanketta on pystytty kehittämään 228 eurooppalaista lentokenttää tällä hetkellä ja alueellista lentokenttää pääsee samaan tietoon käsiksi. Lisäksi on luotu heinäkuussa 2016 järjestelmän luotaan eurooppalaisia kriittisiä maainfrastruktuureja avaruussatelliittien avulla. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta emme voi vielä tähän päättää. Meidän täytyy jatkaa tänä vuonna ja ensi vuosi ja siitä seuraava vuosi on erittäin tärkeää. Komissio pistää täytäntöön äh, avaruusstrategian eri kohtia ja aikoo ottaa käyttöön saman kaiken kattavan prosessin kuin se, mitä käytettiin silloin, kun valmistetaan strategia, että me ovat selkeätä ensinnäkin, mitä tulee markkinoi markkinakysyntään. Eri avaruusapplikaatioita, jotka tässä Kopernikusen Galileon ovat äh, sellaisia, joiden käyttöä pitäisi lisätä. Lisäksi pitäisi Euroopan investointipankin kanssa keskustella avaruusinvestoinnista. Komissio on valmis pohtimaan eri vaihtoehtoja, voidaan avaruusmenojen tehokkuutta parantaa mukaan luettuna mahdolliset julkiset ja julkisten yksityisten toimijoiden yhteistyöhankkeet. täytyy lisäksi kooperaatiosta kehittää edelleenkin. Täytyy arvioida sitä, mitä toistaiseksi on tehty aluksi. Sitten pitäisi saada aikaan synergia turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden suuntaan. Tätä puolta täytyy vahvistaa ja yhdistää eurooppalaisen puolustusrahastoon tämä toiminta. Ja COPSATCOM-aloite tuo tulee ottamaan huomioon tuon ulottuvuuden. Lisäksi autonominen pääsy avaruuteen täytyy taata. Me teemme tällä hetkellä työtä, jotta saamme luotua mielekkään strategian varten. Ja lopuksi ei pidä unohtaa läheistä yhteistyötarvetta kaikkien eurooppalaisten toimijoiden kanssa, mukaan ottaen Eurooppalainen avaruusvirasto. Otamme tämän politiikan erittäin vakavasti. Prioriteetit tulevat heijastumaan lainsäädäntöehdotuksiin tulevina vuosina. Tulevaisuudessa turvallisuus riippuu budjetista. Riittävä rahoitus täytyy varmistaa, jotta nykyisiin ja tuleviin haasteisiin voidaan vastata. Niin kuin mietinnössä aivan oikein todetaan, avaruussovelluksilla on erittäin suurta merkitystä Eurooppa ei pidä pitää kustannuseränä, vaan pikemminkin investointina. Euroopan, Eurooppa hyötyy avaruudesta ja saa tuottoa investoinnista. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta saadaan vahva eurooppalainen läsnäolo avaruudessa. Yksikään eurooppalainen toimija ei yksin tähän pääse, siksi Euroopan tasolla täytyy olla kunnianhimoa. Kiitos.